Sitten menemme eteenpäin. äänestysselitykset koskien hermostorapeutumissairauksien torjumiseen tarkoitettua ohjelmasuunnittelua. Edustaja Kuntis, yksi minuutti. Edustaja Kuntis kaiketi on paikalla. Ei olekaan paikalla, menemme eteenpäin. Aiheena on Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus. Edustaja Morbai Kristiina. Igen, magyarul szeretnék beszélni. Az Európai Ombudsman jelentés... Kiitoksia puhemies. Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus ei minun mielestäni heijasta sitä kokemusta, joka minulla on ihmisoikeusaktivistien toiminnasta Unkarissa, koska tässä ei mainita laisinkaan syksyn 2006 tapahtumia, jolloin Unkarin poliisi hyökkäsi rauhanomaisten mielenosoittajien kimppuun. EU pysyy asiasta vaiti. EU ei myöskään sanakaan virkkanut siitä tosiasiasta, että poliisi edelleenkin painostaa laittomasti näitä ihmisiä, vainoa heitä suorastaan. Tämä passiivinen asenne, jota EU on osoittanut, on nyt johtanut siihen tilanteeseen, että 13 oppositioaktivistia on tänäkin hetkenä pidätettynä siksi, että he yrittivät äh, ottaa selville hallituksen piirissä tapahtuneita korruptiotapauksia. Heidän ihmisoikeuksiaan on loukattu. Unkarin hallitus on tukahduttaa ihmisoikeusaktivistien toimintaa. Lisäksi on tehty laittomia kotietsintöjä. Ihmisiltä on takavarikoitu muun muassa tietokoneita ilman, että on noudatettu asianmukaisia menettelyitä, ilman, että näiden ihmisten oikeuksia on kunnioitettu. Tällaiset jatkuvat tapahtumat tapahtuvat aivan Euroopan silmien alla ja Eurooppa ei reagoi millään tavalla. Kiitoksia. Tämän istunnon päätö- kirjat äh, annetaan Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavalle istuntojaksolle, ja mikäli huomautuksia ei ole, niin välitän nämä päätöslauselmat eteenpäin ne vastaanottajille. Euroopan parlamentin istuntojakso on nyt keskeytetty, istunto on päättynyt, hyvää viikonloppua kaikille.